presidente. La seduta riprende ora. Nyt voimme jatkaa istuntoa. Minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa uutiset. Kuulin tämän lehdistöstä. Uutisten mukaan Iranin ulkoministeri on, on keskeyttänyt ja peruuttanut rouva Sakinen teloituksen. Tämä, täällä oli hiukan hyvin paljon yksimielisyyttä siitä, että lähdetään tukemaan eh, sitä, että tämä tuomio peruutetaan. Eh, tietenkin eh, meidän täytyy tarkkailla tilannetta ja oikeudenkäyntiä. Parlamentilla on tässä oma tehtävänsä ja velvollisuutensa, koska se haluaa edistää ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Joten nyt voimme aloittaa. Eilisen pöytäkirja on jaettu teille. Onko niistä kommentteja? Jos kommentteja ei ole, niin pöytäkirjat voidaan hyväksyä. Nyt me menemme sitten eteenpäin asiassa esityslistassa ja kyseessä on aseiden vienti, suullinen kysymys. Eh, ensimmäiseksi herra Karins, kaksi minuuttia. Hyvä ministeri, olette saaneet kysymyksen tänään ja aion puhua tästä kysymyksestä perin pohjin. 200 kilometrin tähtäimellä varustetut helikopterit, erilaisia sotalentokoneita, sotilassairaala, neljä sota-alusta, tällaista aggressiivista alusta. Ranska meinaa myydä Venäjälle ilman minkäänlaisia kuulemisia muiden EU-maiden kanssa. Nyt ei edelleenkään ylläpidetä sitä tulitaukoa, joka Ranskan presidentin kanssa sovittiin. Ja Viron läheisellä raja-alueella tämä tilanne uhkaa Baltian maita. Esitän kysymyksen, mitä Euroopan unioni tekee? Miksi tarvitsemme Euroopan unionia keväällä, kun finanssikriisi kohteli kovasti Kreikkaa, niin jätimmekö sen uppoamaan. Emme, vaan jäsenvaltiot päättivät auttaa Kreikkaa, koska meillä oli konsensus siitä, että jos tilanne heikkenee Kreikassa edelleen, se heikkenisi myös muissa Euroopan unionin maissa. Ulkoisen turvallisuuden alue ei ole mikään poikkeus tähän. Meidän täytyy toimia solidaarisesti, yhtenäisesti. Euroopan unionissa on maita, jotka ovat huolestuneita siitä, mihin Venäjä voisi käyttää tällaisia sotatarvikkeita, aluksia ja muita. Ranskassa sotateollisuudella on merkittävä asema, mutta sitä ei voi harjoittaa sitä teollisuutta muiden EU-maiden haitaksi. Me emme voi hyväksyä aseiden vientiä kolmansiin maihin ilman, että asiasta on neuvostossa keskusteltu ja ilman, että meillä on takeita, että tällaiset, tällainen vienti parantaa eikä heikennä tilannetta turvallisuuden suhteen EU:ssa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron valtiosihteerille, joka edustaa puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja, herra Sastel. Arvoisa puhemies, parlamentin jäsenet, minä voin olla vain tyytyväinen siitä, että meillä on nyt mahdollisuus puhua tässä aseiden vientivalvonnasta. Rouva Ashton ei valitettavasti päässyt tähän paikalle hän pyysi, että puheenjohtajavaltio tulee hänen tilalleen ja niinpä minä voin vastata näihin kysymyksiin, joita meille on tästä asiasta esitetty. Jo useiden vuosien ajan Euroopan unioni on ollut etusijalla eh, aseiden viennissä eh, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti eh, kyse on sellaisesta teknologiasta, jota saatetaan käyttää kansainväliseen hyökkäykseen tai muuhun kuin äh, alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Yli äh, kymmenen vuotta sitten järjestettiin äh, tietty toimintamalli tällaisissa tapauksissa ja asetettiin kriteerit tavanomaisille aseille. Tästä on tehty sopimus, yhteen sopimus 2008 ja siinä on tiettyjä uusia ulottuvuuksia ja Eurooppa, Euroopan unionilla on tällä hetkellä kansainvälinen järjestelmä, joka on tässä asiassa maailman täydellisin. Ja tällä tavoin pyritään takaamaan se, että jäsenvaltiot hoitavat aseiden viennin hyvin vastuullisesti ja avoimesti. Yhteisellä kannalla pyritään koordinoimaan kansallista politiikkaa aseiden viennin alalla niin, että kuullaan ja annetaan tietoa näistä kielloista ja silloin kun tietty jäsenvaltio antaa vientiluvan ajatellen sellaista transaktiota, jonka toinen jäsenvaltio on kieltänyt, silloin pitää kuulla kieltänyttä jäsenvaltiota loppupäätöstä tehdessä. Toisin sanoen sellainen maa, joka antaa luvan sellaiselle vienille, joka toinen on kieltänyt, sen pitää esittää perustelut kaikille muille jäsenvaltioille ja nämä kuulemiset, niiden osalta äh, tilanne on selvä. Äh, pitäisi järjestää systemaattisia kuulemisia ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa aikaisemmin tällainen aseiden vienti on tietyn maan kieltämä. Äh, niinpä jäsenvaltioiden valtuuskunta aivan säännöllisesti tarkkailee aseiden viennin valvontaa ja varsinkin eh, sellaista vientiä, joka kohdistuu eh, herkille alueille. Eh, ja varsinkin sellaiset vientitapahtumat, jotka saattavat herättää epäilyksiä. Ja tällä tavoin Euroopan unioni toimii aseiden valvonta tehtävissä. 2009 nämä kuulemiset niissä on ollut mukana 14 kohdemaata ja jäsenvaltiot ovat antaneet tietoja, joiden mukaan ne antavat luvan tai kieltävät luvan aseiden viennistä, vienniltä näihin kohteisiin. Se tapa, jolla toimimme tiedotuksessa ja valvonnassa ja interaktiivisesti jäsenvaltioiden kanssa, jotta mahdollisimman tarkasti katsotaan, miten lupia myönnetään. Ja nyt keskustelemme tästä aiheesta. Odotan mielenkiinnolla teidän kannanottojanne. Kiitoksia, herra Chastel. Anna nyt seuraavaksi puheenvuoron edustaja Brokille kaksi minuuttia. Hän ei kuitenkaan nyt taida olla paikalla, joten siinä tapauksessa annan puheenvuoron herra Gualtierille. Grazie, presidente. Mai rafforzamento... Kiitoksia, herra puhemies. Sotilasteknologian ja teollisuuden pohjan vahvistaminen on keskeisellä sijalla yhteistä puolustusta rakennettaessa, mutta me tarvitsemme myöskin yhteiset säännöt ja koordinointia, jotta sotilasteollisuuden kilpailukyky paranisi ja jotta tämä kehitys olisi myöskin johdonmukainen Euroopan unionin kansainvälisten sitoumusten kanssa. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että meidän täytyy ottaa huomioon vuoden 2008 luotu yhteinen lähestymistapa. Tämä menettely sääntely ei kuitenkaan sisällä yleistä konsultaation mekanismia. Yhteinen kanta pitää sisällään viittauksen siihen, että pitäisi tehdä yhteistyötä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Nyt me odotamme edistystä siirryttäessä kohti yhteistä puolustusta myöhemmässä vaiheessa voitaisiin ottaa käyttöön sitoviakin määräyksiä, mutta me toivomme, että artiklan 7 mukainen toiminta ei olisi pelkkää sanahelinää, vaan että myöskin konkreettista toimintaa siihen liittyy ja että parlamenttia tässä asiassa myöskin tiedotetaan, parlamentille tiedotetaan. Tärkeää on myöskin heti puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Ranskalaisten alusten myyminen Venäjälle ei näytä olevan ristiriidassa periaatteiden kanssa. Tietenkin me voimme vahvistaa Euroopan ja Venäjän välistä yhteistyötä sotilasteknologian alalla, mutta meidän pitäisi pyrkiä toimimaan todellakin eurooppalaisella näyttämöllä eikä kahdenvälisesti. Kiitoksia. Kiitoksia, että puhuitte lyhyesti viisi sekuntia äh, vähemmän kuin aikaa oli. Ja nyt tällä välinä äh, herra Brock on tullut paikalle äh, vähän myöhässä, mutta emme halua menettää mahdollisuutta kuulla hänen omaa panostansa keskusteluun. Olkaa hyvä. Niin, pyydän anteeksi, minulla oli vierailijaryhmä täällä luonani, mutta Kyllä varmaan täällä ihmiset pärjäisivät ilman minunkin kommenttejani, mutta siitä huolimatta haluaisin sanoa seuraavaa. Kyse on Euroopan vastuulle kuuluvista asioista. HVKn aikana emme kyenneet linkittämään asevientiasiat Euroopan sateenvarjon alle, joten toivoisin, että me pääsisimme tästä tilanteesta eteenpäin, eli että toimisimme sitovalta pohjalta. Minä uskon, että parlamentin pitäisi ainakin pyrkiä tähän tavoitteeseen. Toisaalta mielestäni on ihan selvää, että ei pitäisi olla mahdollista toimia näin, että jäsenvaltiot eivät konsultoi toisiaan jurilaisinkaan. Eli että syntyy sellainen vaikutelma, että asevienti kolmansiin maihin tapahtuu vain ja ainoastaan tämän yhden vievän valtion intressien mukaisesti. Kolmanneksi toteaisin, että vahvistetun eurooppalaisen yhteistyön kautta esimerkiksi puolustusviraston kautta meidän pitäisi myöskin teollisuuspoliittisista syistä pyrkiä ponnistelemaan sellaisen ratkaisumallin suuntaan, että julkisissa hankinnoissa, suunnittelussa, tuotannossa, viennissä teemme tiivimpää yhteistyötä, sillä me tiedämme, että soti- sotilasteollisuus liittyy myöskin riippumattomuuteen. Jos kaikki tavarat joudutaan tuomaan kolmansista maista, niin silloin tämä liittyy läheisesti turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin ja myöskin taloudellisiin seikkoihin. Sitä ei saa unohtaa. Eli meidän pitää nähdä tämä kokonaiskuva. Ja jos näin toimitaan, niin minä uskon, että silloin päästään tällaiseen yhteisölliseen lähestymistapaan. Eli löytäisimme paremman ratkaisumallin kuin mitä tällä hetkellä on olemassa ja silloin voisimme välttyä tällaisilta välikohtauksilta. Kiitoksia. Kiitoksia. Kyllä, on aivan välttämätöntä, että te annatte tällaisesta asiasta kommenttinne. Seuraavaksi edustaja Van Baalen, kaksi ja puoli minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Haluan tehdä selväksi, että pystytte puolustautumaan ja maat pystyvät puolustautumaan. Siksi aseiden vienti ei ole rajatonta. Meidän ei kuitenkaan tulisi viedä tällaisille kriisialueille tai sota-alueille. Meidän pitäisi siis rajoittaa tätä asevientiä. Jos meillä ei ole juridisesti sitovaa puitteistoa aseiden viennille, niin EUn 27 jäsenvaltiota joutuvat taistelemaan markkinaosuuksista ja tilauksista, eikä silloin tällainen konsultaatiokuuleminen ole todellista. Mielestäni tämä voidaan ratkaista yhteisellä sitovalla järjestelmällä ja tuen herra Brokin ehdotuksia tässä yhteydessä. Kiitän. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Taran, puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Erittäin tärkeä asia. Haluan kiittää kollegoja siitä, että he ymmärtävät näitä huolenaiheita, joita tässä on Virolla tässä kysymyksessä. Tämä on 2008 lakiteksti, joka on sitova, mutta ei riittävän hyvä, niin kuin liberaalikollegamme juuri sanoi. Meidän pitäisi edelleenkin työskennellä kansainvälisessä asekaupassa. EUn vastuullisuus on erittäin hyvä. Me olemme vastuussa kolmanneksesta asekaupasta. Jos Venäjä on meidän strateginen kumppanimme, voimme tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa. Niinpä herää kysymys, joka on looginen. Minkä tähden meidän ystävämme tarvitsee tämän tyyppisen asejärjestelmän, jotta se voisi osallistua siihen, että järjestetään hyvä hallintotapa Afganistanissa. Ei kyllä, Moskovalla ei ole siinä mitään kiinnostusta, jotta se suojaisi ihmisoikeuksia Kirgistanissa. Ei. Ja tämä tilanne muuttaa, muuttuu ehkä Mustalla merellä, ei parempaan vaan huonompaan suuntaan. Ja myös kahdeksan Euroopan unionin jäsenvaltiota ovat eh, Itämeren ympärillä Puola ja Saksa ensimmäisenä, eh, sitten Viro, eh, Liettua, Latvia. Tilanne näissä maissa huononee. Galtieri puhui siitä, että strateginen kumppanuus on hyvä asia, mutta uskokaa pois. Meillä on muitakin alueita, joilla voimme tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa kuin korkean teknologian asejärjestelmät. Esimerkiksi autot, se on vaikea ala tällä hetkellä Saksassa, ja venäläiset palokunnat olivat todellakin pulassa tänä kesänä, kun Belgian kokoinen maa-alue siellä paloi. Meidän pitää peruuttaa tämän. Kiitos. Kiitoksia kovasti, kun yritätte pitäytyä puheajoissanne. Ja nyt seuraavaksi puheenvuoro edustaja Van Orden, kaksi minuuttia. Uh, Kiitoksia herra puhemies. Minun mielestäni valtiolla pitäisi olla oikeus päättää itse, viekö se aseita vaiko ei kolmasiin maihin, ottaa tietenkin huomioon yhteisen kannan. Tämä ei ole EUn asioita, ei nyt eikä tulevaisuudessakaan. Yhteinen kanta tarkoittaa tietenkin sitä, että jäsenvaltioiden pitäisi muun muassa huomioida tällaiset alueelliset rauhan ja vakauden kriteerit, mutta meidän pitäisi kuitenkin muistaa, miten arkaluonteisesta asiasta nyt on kyse esimerkiksi Baltian ja Mustanmeren alueella. Mitä tulee Mustanmeren alueeseen, niin meidän täytyy muistaa Georgian selkkaukset ja sen että Bulgaria, Turkia, Romania kuudesta Mustanmeren alueesta maasta ovat NATO-maita ja muut ovat assosioituneita NATO-maita. Ja me tiedämme, että näiden välillä on käyty asekauppaa. Mitä tulee asevientiin, niin kuuden viikon välein hän Brysselissä kokoustaa neuvoston työryhmä ja minun mielestäni siellä voidaan ihan oikeutusti keskustella asevieneistä. Minun mielestäni täällä tämän tyyppisiä kysymyksiä ei tulisi käsitellä. Kiitoksia. Van Orden. Kiitoksia edustaja Van Orden. Ja nyt seuraavaksi puheenvuoro edustaja Löösin puolitoista minuuttia. Dank. Paljon kiitoksia. Vuonna 2000 Euroopan unioni asetti tavoitteekseen, että vuonna 2010 se olisi johtava talousmahti. Monilla aloilla tämä tavoite on jäänyt toteuttamatta, mutta sotilasteollisuuden alalla tilanne on toinen. Vuodesta 2005 vuodesta 2009 asti me olemme ohittaneet jopa Yhdysvallat ja siirtyneet näin ykköspaikalle. Minun mielestäni tämä on kyseenalainen kehitys. Juridisesti meillä ei ole koskaan ollut mitään sitovaa käytännesääntöä käytössä. Ja se, mitä joskus on päätetty asevienteihin liittyen, niin se oli lähinnä sanahelinää. Mitä tulee asevienteihin liittyvään asiakirjaan, niin vuonna 2008 muotoiltiin uusi yhteinen kanta, mutta siitä huolimatta meillä ei ole vielä käytössä toimivia järjestelmiä. Jo vuonna 2008 ja niin sitä ennen Saksa hyväksyi tämän koodeksin käytännön säännöt, mutta kuitenkin Saksa on jo kolmanneksi suurin aseviejä ja se vie Pakistanin ja Saudi-Arabian kaltaisille kriisialueille aseita. Ja me tiedämme, että jäsenvaltiot eivät toimi avoimesti eivätkä johdonmukaisesti, joten me tarvitsemme tällä saralla johdonmukaisuutta, jotta voimme varmistaa, että me voimme selvittää, minne mitäkin aseita on viety, ja näin voimme kriittisesti suhtautua tähän kysymykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulisi todellakin yksinkertaista menettelytapoja, mutta me olemme vielä kaukana tästä yksinkertaistetusta järjestelmästä. Ja se, että missä määrin eettisesti järkevää politiikkaa voitaisiin harjoittaa, niin se nyt on todellakin kyseenalaista, mutta me tiedämme, että Euroopan unioni on kaukana eettisesti järkevästä asevientipolitiikasta. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Lösing, nyt eh, sinisen kortin menettelyn mukaisesti herra Van Ordenilla on mahdollisuus esittää teille kysymys. Oletteko valmis vastaamaan tähän kysymykseen Van Ordenilta, kun hän nostaa eh, sinisen kortin? Olkaa hyvä, Van Orden because uh, Mrs. fell into... Rova Lösing nyt joutui ansaan, äh, josta kuulemme usein täällä EPssä ja EUsta. Nyt hän viittasi Euroopan unionin aseiden vietiin. EU ei vie aseita mihinkään. Euroopan unionilla ei ole äh, sotatarviketeollisuutta eikä yhteistä puolustus, yhteisiä puolustusvoimia. Siksi ei pitäisi käyttää tällaista terminologiaa, jossa sanotaan esimerkiksi, että EUn aseiden vienti, sellaista ei ole olemassa. Bene. Onorevole. Oikein hyvä. Äh, edustaja Löysin, olkaa hyvä. Mikrof. Mikrofono. Mikrofoni. Ich habe gesagt, die Länder. Totesin, että Euroopan unionin jäsenvaltiot. Okei. Okay. Riprendiamo. No hyvä. Ja palaamme keskusteluun. Seuraavaksi puheenvuoron saa Edustaja Campbell, enemmän yksi minuutti. Puhemies, EUn intressit aseviennissä ovat osoitus siitä, että EU on militarisoitumassa ja Lissabonin sopimus tullut voimaan. Tony Blair sanoi muutama päivä sitten, että hän haluaa nähdä EUn kehittyvän, kehittävän sotilaallista luonnettaan mistä EU saa eh, aseensa ja kenelle se niitä myy. On puhuttu jo EUn armeijasta. Se ei toimi eh, amerikkalaisella eh, tarvikkeistolla. Briteillä on yhteistä ilma ilma aluksia Ranskan kanssa ja jos nyt puhutaan näistä markkinoista, se saattaa johtaa siihen, että Atlantin toisella puolella menetetään työpaikkoja. Tämä on merkittävä osuus varoja Iso-Britannian budjetissa ja että meidän pitäisi vastustaa tällaisia liikkeitä. Kiitoksia ja seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Brons. Kiitos puhemies. Tässä on tietenkin dilemma joka kohtaa kaikkia aseiden valmistavia valtioita. Mm, kustannukset ovat korkeat ja se ei ole taloudellista maille valmistaa omaan käyttöönsä vain aseita. Olisi houkuttavaa joillekin aseiden valmistajille harjoittaa vientipolitiikkaa kaikkiin muihin maihin paitsi niihin, jotka ovat uhkaavia tälle valmistavalle valtiolle tai voivat olla sellaisia – ja aseiden valmistajat voisivat harjoittaa tällaista naapuruuspolitiikkaa, olisi sitten moraalitonta tai ei. Erilaisia kriteereitä voitaisiin käyttää erityyppisille aseille. Ihmiset, maat, joissa on huono ihmisoikeustilanne, Iran esimerkiksi, ne, tai sellaiset puolet EU-jäsenvaltioista, e joissa kunnianloukkauksia tapahtuu. Maat, jotka harjoittavat helposti aggressiivista puolustuspolitiikkaa, niille voitaisiin myydä vain pienaseita, ei joukkotusarheita. Yhdysvallathan varmasti planeetan aggressiivisin valtio. Se on johtanut hyvin aggressiivisia laittomia aseita, eli niille ei ainakaan pitäisi viedä minkäänlaisia joukotusaseita. Iran, vaikka sillä onkin huono eh, maine ihmisoikeuksissa, se ei kuitenkaan ole hyökännyt naapureidensa, eh, naapureitaan kohtaan, Irakia tai muita. Kuitenkin eh, Yhdysvallat tai Israel saattaisivat hyökätä tähän maahan. Meillä ei pitäisi olla sellaista asetta, jolla voidaan aloittaa tällainen hyökkäys, mutta ehkä tällainen ydinsuoja voisi olla tarpeen meille kaikille. No, no. Kiitoksia. Ja eh, herra Tanök haluaisi varmasti nyt esittää kysymyksen eh, herra Bronsille. Onko herra Brons vas, valmis vastaamaan? Olkaa hyvä, herra Tänäk. Herra puhemies, yleensä en käytä puheenvuoroa tällaisissa keskusteluissa, mutta nyt täällä on syytetty jotain maata siitä, että poliittisista näkemyksistä johtuen joku henkilö olisi suljettu telkien taakse. Näin me emme voi toimia. Tämä ei voi pitää paikkaansa, koska miten muuten tämän tyyppiset henkilöt, kuten kollegamme tässä takavasemmalla, pääsevät tänne? Uh, eh, niin, ilman mikrofonia. Eh, Arvoisa eh, herra Brons, haluatteko vastata? Haluatteko siis vastata? Prego. Olkaa hyvä. Edellisen hallinnon aikana laitettiin seitsemän ihmistä vankilaan Unkarissa ja monet esittivät akateemisen mielipiteensä, mutta mikä tämä mielipide sitten onkin, ei ole oikeutettua laittaa ihmisiä vankilaan siitä syystä, että he ovat eri mieltä. Oikein hyvä. Seuraavaksi puheenvuoro muille puhujille. Ensimmäinen, ensimmäisenä edustaja Gaale, puolitoista minuuttia. Kiitoksia niin en haluaisi viitata niinkään kollegani puheenvuoroon, mutta hän kuitenkin oikeutusti totesi, että on olemassa maita, joilla on pieniä, pientä sotilasteollisuutta, niin heidän on vaikea kustannustehokkaasti toimia, jos ei vientiä sallita. Mutta olen kuitenkin toista mieltä hänen kanssaan siitä, että pitäisikö asiat hoitaa yhteisten hankintajärjestelmien tai sotilasviraston kautta. Minä uskon, että tässä suhteessa emme ole samalla linjoilla. Mutta halusin kuitenkin kiittää neuvostoa sen antamista lausumista. Poliittisesti on mielestäni tärkeää, että me toteamme, että meidän tulisi käyttää asevienteihin liittyen todellakin maailman tiukimpia määräyksiä. Minä uskon, että siinä olisi ylpeyden aihe, mutta toteaisin neuvoston suuntaan seuraavaa. Te totesitte, että on olemassa tapauksia, joissa konsultaatiota toteutetaan. Ilmeisesti näin käyn vain ja nostaa siinä tapauksessa, että identtisiä hakemuksia on jätetty johonkin maahan ja toinen valtio on myöntämässä asevientilupaa. Onko keskusteluja käyty missään muualla kuin neuvoston työryhmässä? Ja nyt toinen kysymykseni. Onkohan koskaan poliittisella tasolla keskusteltu tämän tyyppisistä kysymyksistä, esimerkiksi ministerineuvostotasolla? Tämäkin olisi minua kiinnostava seikka. Kyllähän minulla olisi muutakin sanottavaa, mutta valitettavasti aika loppuu. Kiitoksia. No- Kiitoksia. Ja nyt seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Paleskis. Grazie, presidente. Eh, kai kurie kollegos jau minėjo, kad Europos partijų... Kiitos, puhemies kollegat ovatkin jo sanoneet, että kansanpuolueryhmän puolella on harjoitettu tällaista arvailua eikä problematiikkaa ole kunnolla muotoiltu. Jotkut Keski- ja Itäisen Euroopan valtiot ovat hyvin herkkiä puolustuspolitiikan aiheissa – ja niiden turvallisuustilanne ei ole yhtä hyvä kuin vanhoissa EU-jäsenvaltioissa. 8.12.2008 yhteinen päätöslauselma määrittelee tietyt aseviennin ehdot ja Ranska ei ole mennyt näiden rajojen yli, mutta se tarkoittaa sitä, että ei pitäisi yrittää nyt venyttää näitä rajoja, kun pyritään laatimaan yhteisiä standardeja ja käytänteitä tällekin alalle. Pitäisi tehdä yhä enemmän yhteistyötä tälläkin teollisuuden alalla, kuten muillakin. Euroopan unionin sisällä on enemmän luottamusta vai puuttuuko sieltä luottamusta kenties, koska Tiettyä epäluuloisuutta uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä näyttää olevan. Tällaista epäluuloista pitää välttää. Meidän pitää puhua keskenämme useammin ja välttää tällaista syyttelyä ja osoittelua. On vältettävä tällaisia valtasuhdetaisteluja, joita kymmenisen vuotta sitten oli Euroopassa – on keskusteltava asiasta rakentavasti. Vain näin voimme päästä lopputulokseen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Czarneski, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Me käytämme täällä kauniita sanoja, kun puhumme yhteistyöstä, mutta todellisuudessa, mitä tulee asevientiin, Euroopan unionissa. E, kyseessä ovat faktat. Faktat päättävät. Suurimmat maat tekevät mitä tykkäävät, eivätkä ota huomioon todellisuutta, josta täällä puhutaan. Näinä viime päivinä me olemme nähneet Mistralin ja Nasirin e, välineistön myyntiä Ranskasta Venäjälle ainoastaan sen tähden, että Venäjä on ottanut käyttöön hyvin erityislaatuisen menettelyn tarjouskilpailuksi. Näin siis toimitaan, koska eräs venäläinen amiraali sanoi, että jos Venäjällä olisi ollut käytössä Georgian hyökkäyksen aikana nasireja, kyseessä olisi ollut neljän tunnin sota eikä neljän päivän sota. Pitääkö Euroopan unionin maiden myydä sitten tämän tyyppisiä aseita sellaisille maille, jotka käyttävät niitä hyökkäystarkoituksiin eikä puolustustarkoituksiin? Georgia ei tietenkään voi hankkia puolustusaseita, koska he kiellettäisiin. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Kuntis. Kiitoksia, herra puhemies. Tämä yhteinen kanta ja kriteerit, jotka ovat tulleet mainittua, niin nämähän ovat sitovia määräyksiä me olemme siis kuulleet sitovia määräyksiä. Ja nyt herää kysymys siitä, että maat, jotka miehittävät Kaasan kaistaleen, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia heillä on? Tässä viittaan siis Israeliin. Pitäisikö meidän ottaa käyttöön strategisten aseiden vientikielto? Täällä on viitattu poliittiseen solidaarisuuteen Kreikan suuntaan, näinhän täällä sanottiin, ja viittaisin nyt kriteeriin numero kahdeksan. Eli jos maa haluaa viedä aseita kolmanteen maahan, niin unionin pitäisi huomioida myöskin taloudelliset seikat. Mutta mehän tiedämme, että Saksa vie Kreikan taloudellisesta surkeasta tilanteesta huolimatta aseita Kreikkaan. Ja me tiedämme, että Kreikassahan palkkoja leikataan tuon tuosta tätä nykyään. Ja me tiedämme myöskin Ranskan toimista. Tämä ei käy. Kyse on vain ainoastaan aseteollisuuden voiton maksimoinnista eikä näiden kriteereiden noudattamisesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Paska, yksi minuutti. Vo viacerých krajinách Európskej únie sídlia a pôsobia významní producenti Euroopan unionissa on useita maita, joissa aseteknologiaa valmistetaan ja heidän tuotteensa ovat hyvin tervetulleita moniin muihin maihin, mutta kaupankäynti tällä teknologialla ja näillä tuotteilla on hyvin erilaista sekä turvallisuuden että ulkopoliittisten näkökulmien kannalta. Tällaista toimintaa voidaan harjoittaa ainoastaan valtion luvalla. Aseiden vienti ja asekauppa, vienti tai tuonti on luvanvaraista sekä kolmansiin maihin että yhteisön sisäisesti. Koko prosessi on hyvin tiukoin säännelty, sitä valvotaan hyvin tarkoin – ja ne maat, jotka valmistavat tätä teknologiaa, heillä on myös tiukat sitoumukset asiassa. Koska tämä on niin tarkkaa, niin koordinaatiota neuvostossa mm, pitäisi harjoittaa vain yhte- yleisellä tasolla ja arvioiden myös ulkopolitiikkaa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Danjan puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kolme asiaa lyhyesti. Ensinnäkin, koska tässä on puhuttu Ranskan kannasta suhteessa Mistralin myyntiin, minä haluan muistuttaa, ettei ole mitään sopimusta siitä. Kyseessä on Mistral, joka on alus, joka myytäisiin ilman aseita. Tämä on kysymys, joka on Venäjän kanssa keskusteluissa. Kyseessä ovat siis vasta neuvottelut. Ymmärrän kyllä, että tämä herättää tunteita monissa maissa, mutta tunteet ovat yksi asia ja fakta toinen. Toiseksi sitten ministeri muistutti siitä, että Euroopan unionissa on aseiden viennissä tietty käytännessääntö, josta on tullut yhteinen kanta juuri Ranskan puheenjohtajakaudella 2008. Se on yksi vaativimpia maailmassa. Ja e, tämä käytännesääntö, e, joku tästä jo muistuttikin, e, siinä on PESKin sisällä tietty yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sisällä. Meillä on tietty ryhmä, joka käsittelee näitä kysymyksiä. Mistralin kysymys voidaan käsitellä siellä siis. Mutta jos mietimme eurooppalaista solidaarisuutta aseiden viennin alalla, jos me tarvitsemme yhteisen strategian, yhteisen puolustuspolitiikan, meidän täytyy ottaa koko asekauppa sykli mukaan. Se koskee puolustusteollisuutta ja vientiä. Ja monet maat voisivat mennä kyllä tässä asiassa eteenpäin, niin että saadaan aikaan työllisyyttä, todellista strategista kapasiteettia tällä alalla. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Thaler, puolitoista minuuttia. Eh, grazie, presidente. Kiitoksia, herra puhemies. ranskalaisten alusten vienti Venäjään, se pitää sisällään myöskin un Euroopan ulottuvuuden. Kyse on lähinnä solidaarisuuden puutteesta. Tämä liittyy läheisesti Baltiamaiden ja itäisen kumppanuuden maihin, Georgiaan, Ukrainaan, Azerbaidsaniin ja muihin vastaaviin maihin. Mehän tiedämme, että Ranska puuttui Venäjän ja Georgian väliseen selkkaukseen ja sitoutui silloin toimimaan tietyllä tavalla, mutta nyt tilanne on muuttunut hankalaksi ja me tiedämme, että neuvoston yhteinen kanta, joka muotoiltiin vuonna 2008, siinä todetaan, että vastaanottajan pitäisi kunnioittaa kunnioittaa ihmisoikeuksia, pyrkiä vaalimaan alueellista rauhaa ja vakautta. Toimiiko Venäjä näin? Ja mitä tulee Ranskaan? Ja tähän Mistral-kysymykseen. Voiko Ranska saada jotain vastineeksi tälle omalle investoinnilleen? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Tannak, puolitoista minuuttia. Puolustusteollisuus vaikuttaa moniin maihin ja niiden talouksiin hyvin voimakkaasti, myös omaani yhdistyneeseen kuningaskuntaan. EU tarvitsee kapasiteettia, jotta se voisi puolustaa itseään, etujaan ja liittolaisiaan maailman ympäri. Kuitenkin hallitusten välisesti on äh, kovasti pyritty eteenpäin äh, siinä, että rajoitetaan tietyn tyyppisten aseiden valmistusta ja että tietyille hallinnon, hallinnoille ei myytäisiin tällaisia mm, aseita. Esimerkiksi henkilömiinojen kieltäminen, näiden toisen tyyppisten miinojen kieltämissopimukset olivat menestyksekkäitä. Kuitenkin on jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet kaikkia näistä sopimuksista. Me valvomme tarkasti aseiden valmistusta sekä ydinmateriaalin säilyttämistä ja valmistamista. Terroristien ei pitäisi voida ostaa aseita maista, joissa tällainen valvonta ei ole riittävällä tasolla. EUn pitää edelleenkin ylläpitää asevientikielto Kiinaan kahdesta syystä. Ensinnäkin ihmisoikeustilanne on siellä niin heikko ja toiseksi osoittaaksemme tukeamme Taivanille, joka on demokraattinen kumppanimme ja se on Kiinan tähtäimessä. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Vaidere, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, aseet eivät ole sellaisia tuotteita kuin muut tuotteet. Ne ovat erilaisia ja kyseessä on valtioiden turvallisuus. Aseiden vienti varsinkin epä demokraattisiin maihin tai sellaisiin maihin, jotka tekevät yhteistyötä terroristien kanssa. Se johtaa uhkauksiin, tai se on tietty uhka Kyse ei ole sisäpoliittisesta kysymyksestä, vaan puolustuspoliittisesta kysymyksestä, stä miten siitä voidaan puhua silloin, kun jäsenvaltiot myyvät maita eriks, myyvät aseita muille maille erikseen. Nyt Mistralin myynti Venäjään, vaikka se ei olekaan Euroopan kanssa samassa sotilasliitossa, Venäjä ei tule sitä lähemmäksi Eurooppaan, niin kuin tässä ministeriö sanoi. Mikään Euroopan strategia ei onnistu, jos tätä periaatetta loukataan. Tässä pitäisi miettiä myös solidaarisuutta, joka tulee esiin yhteisessä kannassa ja se liittyy nimenomaan aseiden vientiin. Lyhytnäköiset talousedut, niiden ei pitäisi mennä Euroopan unionin muiden etujen edelle. Se päätös, joka liittyy yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin, se, sellainen päätös pitää tehdä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ja se, siinä pitää olla juridisesti sitova väline. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Janna Kau, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies. Neuvostolle esitetty kysymys tarjoaa meille mahdollisuuden ottaa esille toisenkin tärkeän kysymyksen, johon täällä on viitattu jo useampaan otteeseen – ja myöskin HVK-keskusteluiden yhteydessä tämä kysymys on tullut esille, eli Euroopan unionin puolustus kokonaisuudessa ja myöskin aseiden tuotanto ja myöskin yhteisen asetuotannon hallinnointi. Meidän täytyy muistaa, että Yhdysvalloissa vain yksi yritys valmistaa aseita toisin kuin Euroopan unionissa meillä on 16 maata, jotka valmistavat asioita. Ja meidän täytyy vain tunnustaa, että todellista valvontaa ei ole olemassa. En nyt viittaa vain ainoastaan Ranskan suuntaan, vaan muihinkin maihin. Mehän tiedämme, että todellista valvontaa ei ole olemassa. Me emme siis voi valvoa, että myyvätkö mahdollisesti nämä maat, joihin me myymme aseita, niin aseita eteenpäin sellaisiin maihin, joihin, joihin emme ikinä voisi aseita viedä. Eli tämä on eri, eräänlainen puute. Me emme tiedä, minne aseet päätyvät. Jos me voisimme toimia niin, että yhteinen kanta toteutuisi ja että rajoitteita otettaisiin käyttöön, niin silloin olisimme ottaneet aimo askeleen oikeaan suuntaan, mutta todellinen valvonta edellyttää yhteistä puolustuspolitiikan organisointia. Minä uskon, että sitä kautta säästettäisiin myös paljon rahaa ja näin voisimme myöskin vaalia omia periaatteita ja arvoja silloin, kun aseita tuotetaan ja viedään ulkomaille. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Svensson, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Eilen kun komission puheenjohtaja piti puhetta, korostettiin, että EUlla pitää olla yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Se on kuultu moneen kertaan. Paroso puhui sen lisäksi yhteisestä puolustuksesta. Politiikka ei ole johdonmukaista mielestäni, jos tähän ei myös oteta mukaan sotatarviketeollisuutta sekä aseiden vientiä. EU-sopimuksessa äh, ilman muuta mainitaan solidaarisuus ja se, että jäsenvaltioiden pitää neuvotella äh, asioista Eurooppa-neuvostossa ja neuvoston kokoonpanoissa kaikista asioista, jotka liittyvät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Yhteisessä kannassaan joulukuulta 2008 neuvosto sopii yhteisistä säännöistä aseteknologian ja asevarustelun sääntelemiseksi. Mihin tämä yhteinen kanta on hävinnyt? Eikö se ole mennyt Ranskaan asti? Ehkä se on vain tullut meille asti. EU-maista Liettua, Viro, Puola, mutta myöskin Georgia niiden turvallisuustilanne heikkenee Venäjän ja mistral vuoksi. Amiraali Vladimir Vysotski on sanonut, että Georgian konfliktin aikaan, jos Mistral olisi ollut käytössä, niin niiden aseellinen hyökkäys olisi vienyt vain 40 minuuttia sen sijaan, että se vei 26 tuntia. Ei voi olla niin, että isot jäsenvaltiot ottavat vapauksia. Me tiedämme, että isot maat haluavat mielellään tällaisen aseiden vientimonopolin, ja sitähän ei voi hyväksyä. Meidän meillä pitäisi olla nyt puheenjohtajavaltio Belgialla sellainen tehtävä, että luotaisiin yhteiset selkeät säännöt tälle aseiden vienille. Kiitos. Grazie, onorevole Svensson. La parola per un minuto e trenta, onorevole Kelam. Kiitoksia puhemies. Tämä, eh, tässä puhutaan yhteisestä politiikasta solidaarisuudesta, mutta useiden jäsenvaltioiden kansalaiset ovat olleet yri, erittäin huolissaan nykyaikaisen sotateknologian viennistä kolmansiin maihin. Noin vuosi sitten Venäjä eh, teki eh, Euroopan koillisosissa sotilastoimia ja Baltian maat kokivat itsensä äh, sotilasinvasion kohteeksi. Ja meillä on samanlainen suhtautuminen Venäjän laivastoon, jossa Mistral äh, olisi ollut käytössä 2008 elokuussa, niin emme olisi, äh, niin siellä olisi voitu hoitaa operaatio kolmessa tunnissa kolmen päivän sijaan valtiosihteeri eh, Chastel puhui täällä ja minun mielestäni siellä suhtaudutaan myönteisesti meidän huoliimme. Eh, olen eh, tyytyväinen myös siihen, että sotilastarviketeknologiaa ei myydä ja minä painotan sitä, että siinä pitää myydä, ostaa ja myydä ensin mutta kysyisin edelleen, minkä tähden meillä ei ole normaalia keskustelua neuvostossa, jos jokin jäsenvaltio valmistelee sitä, että myy kolmannelle maalle sotilasteknologiaa. Me olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että pitäisi rutiininomaisesti keskustella aseiden viennistä kolmansiin maihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Lisek, puolitoista minuuttia. Szanowny panie przewodniczący, drogie koleżanki i koledzy. Produkcja... Hyvät kollegat, aseiden valmistus ja vienti ja puolustusteknologian vienti ovat olleet aina asioita, joista käydään kiihkeitä keskusteluja, eivätkä ne koskaan ole helppo aihe. Se tulee olemaan, nämä tulevat olemaan aina ristiriitaisia asioita, keskinäistä syyttelyä, epäluuloa ja joidenkin alueiden vakauden eh, vaarantamista. Yhteiset säännöt on hyvin vaikeasti toimeenpantavissa. Toisaalta puolustusteollisuus on monille jäsenvaltioille hyvin tärkeä osa taloutta. Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Puola, Tsekin tasavalta ovat kaikki aseiden valtioita. Ja näin tapahtuu muissakin maissa, kuten Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Tilanne on sellainen, että aseiden vienti, aseiden valmistus, että siitä pitäisi tehdä yhteisöpolitiikkaa. Jäsenvaltioilla on nyt jo laajaa liikkumavaraa mutta huolimatta tästä joustavuudesta eh, olisi koordinoitava politiikkaa yhteisen kannan mukaisesti, joka hyväksyttiin 8. joulukuuta 2008. Ranskalaisten olisi ymmärrettävä Puolan ja Baltian valtioiden ilmaisema huoli. Venäläiset ovat sanoneet, että ehkä nämä sota-alukset eh, ryhtyvät partioimaan Itämerellä. Kiitoksia ja nyt siirrymme Catch the Eye-menettelyyn ilman puhujalistaa ja annan siinä puheenvuoron ensimmäiseksi edustaja Gripandriolle. Senior presidente, to pytanie pana posła Karinsa jest bardzo... Kiitoksia puhemies. Tämä e, on erittäin hyödyllinen aihe ja kysymys, kysymys on esitetty usein ulkoasian valiokunnassa ja ollaan kaivattu tähän hyviä vastauksia. Niinpä neuvosto, neuvoston pitää täyttää tämä tarve saada vastaus tähän kysymykseen. Vastaus. Tässä Nera Kelam ja muut esittivät uudestaan kysymyksen, miten käsitellään näitä aluksia, Venäjän laivastoon meneviä aluksia. Tässä pitäisi vetää asioista johtopäätöksiä. Me tiedämme, että nämä näkemykset ovat olleet voimassa jo 2008 lähtien ja Niinpä e, Georgian konflikti osoittaa, että me tarvitsemme tällaisia päätöksiä. Kiitos. Voisitteko pitäytyä minuutin puheenvuoroissa? Ja seuraavaksi edustaja Mavro Nikolos. Kiitoksia, herra puhemies. Unionilla on tarkoituksena päästä yhteiseen ulkopolitiikkaan ja puolustuspolitiikkaan, ja se edellyttää tietenkin selkeitä määräyksiä ja sääntöjä juuri myöskin aseiden viennin saralla, silloin kun aseita ollaan viemässä unionin rajojen ulkopuolelle. Yksi kysymys, jonka haluaisin esittää tässä käsittelyssä, Kun katsotaan yhdistyneen kuningaskunnan suuntaan, siellä Kypros vastaan on otettu käyttöön eräänlainen saarto, vaikkakin Kypros on unionin jäsenvaltio, ja silti maa voi uudistaa omaa asejärjestelmäänsä ja näitä aseita käytetään sitten Kyproksella. Kiitoksia. Parola. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Romeva. Kiitoksia puhemies. Minä olin esittelijänä äh, monen vuoden ajan äh, silloin kun puhuttiin äh, käytännössäännön muuttamisesta 1998 ja tästä 2008 sitovasta kannasta. Ja e, me ajattelimme, että tämä on lisäaskel, mutta se ei riitä. Ja tämä keskustelu osoittaa sen myös. Pitää muistaa, että kaikissa Euroopan maissa e, kannatetaan YK e, aseenvalvontajärjestelmää. Niinpä ei, ei kyse ole siitä, että viedään jotakin aivan kuin jääkaappeja, kun viedään aseita, koska aseet ovat tuhoisia. Ja niinpä silloin, kun viedään aseita Israeliin, Kolumbiaan, Afganistaniin, niin mm, pitää toimia vastuullisesti pitää muistaa, että kyse ei ole ainoastaan sisäkaupasta, sisäisestä kaupasta, vaan meillä on kansainvälinen vastuu tässä asiassa myös. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Andri Thank you, Mr. President. Colleagues. Kiitos, hyvät kollegat. Lissabonin sopimuksen myötä olemme parantaneet politiikan koordinaatiota ja solidaarisuutta monella alalla, myös yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Perussopimuksessa on myös keskinäisestä avusta määräykset, jos jotain kohtaan kohdistuu mm, sotilaallinen uhka. Se, että Ranska myy aluksia Venäjälle ja jakaa tätä teknologiaa Venäjän kanssa on hyvin huolestuttavaa. Tämä ei ole puolustuspolitiikkaa, vaan tämä on enemmänkin hyökkäyksen puolella. Ja nyt mielestäni pitäisi muistaa Lissabonin sopimuksen solidaarisuusmääräykset. Pitäisi varmistaa, että tämä ei voi heikentää muiden EU-valtioiden turvallisuustilannetta tai naapurimaidemme turvallisuutta. Vetoan neuvostoon, että se tekee kaiken vallassaan olevan, jotta tämä keskustelu EU:ssa pääsee oikealle raiteelle, jotta voidaan saada yhteinen määritelmä ja päivitetty lähestymistapa aseiden viennissä kolmansiin maihin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoro edustaja Zemkelle. E, Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne siihen, että aseiden vienti liittyy aina Euroopan unionin turvallisuuspolitiikkaan. Aseiden vienti ei ole mikään erillinen osa-alue, joka olisi eristyksissä. E, kaikilla vienneillä e, ei ole pelkästään rahoitus tai sotilaallisia seurauksia, vaan se liittyy aina politiikkaan. Ja siitä syystä minä haluaisin hyvin vankasti tukea kaikkia niitä, jotka vaativat, että neuvosto pohtisi eurooppalaista politiikkaa, joka liittyy sotilasyhteistyöhön ja asevientiin. Tällä hetkellä meillä on paljon epäilyksiä joka, äh, jotka kohdistuvat Mistralin myyntiin Venäjälle. Mutta meidän täytyisi miettiä esimerkiksi sitä, että Euroopan rakennettaisiin ohjusten torjuntayksikkö. Niin. Niin, kiitoksia. Nyt meidän pitää viedä päätökseen tämä keskustelu ennen kuin annan puheenvuoron neuvoston edustajalle. No, mutta ensin puheenvuoro Rova Nevadolova. Vôbec som v žiadnom prípade odborník na zbranie alebo na podobné veci, ale určite tu stojím dnes ako pacifista. A ja by som sa rada na tento problém pozrela z pohľadu obyčajných občanov. Kiitoksia. En ole asevientiasiantuntija, mutta haluaisin kertoa teille tästä asiasta ja kansalaisten näkökulmasta katsottuna. Jäsenvaltiot kehittävät asejärjestelmiä ja tämä aiheuttaa monia konflikteja. Maailmanlaajuisella näyttämällä on olemassa monia konflikteja ja aseiden tarkoituksena on tapaa ihmisiä, mutta meidän pitäisi pohtia asiaa hiukan toisin, eli että voitaisiin asetteollisuuteen varatut varat käyttää järkevämmin hyväksi. Eli voisitteko vastata minulle kysymykseen, eli missä määrin jäsenvaltiot vähentävät investointejaan aseteollisuuden puolella juuri tämän talouskriisin aikana. Kiitoksia. Siljo. Kiitoksia. Seuraavaksi äh, neuvoston puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Haluaisin tähän lopuksi palata kahteen asiaan ja antaa hiukan tarkennuksia myös. Ensinnäkin tämä vastuu, artikla 4, kappale 2, yhteisessä kannassa toteaa, että se, että siirretään tai kieltäydytään siirtämästä aseteknologisia tuotteita on jokaisen jäsenvaltion omalla vastuulla. Siitä päätetään kansallisella tasolla, eikä yhteinen kanta poista tätä vastuuta eh, jäsenvaltiolta, mutta yhteisessä kannassa halutaan kuitenkin koordinoida ja vaihtaa tietoja tehokkaasti jäsenvaltioiden välillä. Toinen asia liittyy sitten avoimuuteen. Yhteisessä kannassa todetaan, että jäsenvaltioiden on joka vuosi laadittava raportti aseiden viennistä. EUn raportti perustuu kansallisiin raportteihin ja se julkaistaan vuosittain ja siinä on tietoja äh, lopullisesta aseiden viennin arvosta, ähm, riippuen asetyypistä sekä siitä, mihin ne on viety ja kuinka paljon kieltäytymisiä on tapahtunut aseiden viennin osalta ja sitten mikä on kokonaismäärä EU:ssa. Äh, yhteisessä kannassa EU-valtioiden on ilmoitettava myös vuosittain sotatarvikkeiden ja sotateknologian vientimäärät. Ja tämä koskee sekä EU-tasoa että kansallista tasoa. EU näin on tässä osoittamassa esimerkkiä muille Yhteisen, yhteinen kanta luo, ja jotkut teistä sen sanoivatkin, merkittävän edistysaskeleen käytännön sääntöihin. Ne hyväksyttiin joulukuussa 2008 alle kaksi vuotta sitten ja tietenkin uusissa määräyksissä eh, on aina se, että niiden vaikuttavuutta pitää hiukan odottaa ennen kuin niitä muutetaan tai uudistetaan tällaista uutta järjestelmää, vaikkakin kuulin ja ymmärsin, mitä sanoitte. Se, että pitäisi tehdä näistä vielä tiukempia tai ottaa käyttöön jonkinlaisia seuraamuksia, vaikka se olisi houkutta, houkuttavaa, niin haluaisin vielä vahvistaa ja, ja todeta, että yhteinen kanta on sellainen, että siitä keskusteltiin useaan kertaan neuvoston tasolla ja erityisesti kun puhuimme aseiden vientikiellosta Kiinan suuntaan. Kiitän. Grazie. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kiittää kaikkia. Me päätämme keskustelun tästä aiheesta ja siirrymme seuraavaan aiheeseen esityslistalla. Kyseessä on suullinen kysymys. Roveris puheenvuoroa. Niin, minä haluaisin vain ottaa esiin sen, että